uudelleen avatuksi. Das Protokoll der Sitzung vom 3. heinäkuuta pidetyn istunnon pöytäkirjaan käytettävissä. Onko jotain vastaväitteitä pöytäkirjaan? Näin ollen pöytäkirja on tullut hyväksytyksi.